kirjoittaneet apune ansioista tätä koiraongelmaa voidaan nyt ratkaista paremmin. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Sitten äänestykset. Ensimmäisenä herra Rikettin mietinnöstä äänestys. EUn ja kauppoiden välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus. Tästä mietinnöstä äänestys puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Työjärjestyksessä on seuraavana äänestys herra Skinnerin mietinnöstä vakuustakuujärjestelmistä. Äänestämme kuka puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitoksia herra Skinner. Sitten herra Kasan mietintö ALVn tulevaisuus. Herra Kasala on puheenvuoro. Herra Kasa esittelee suullisen tarkistuksen. Thank you, Mr. President. Um... Kiitos. Kohta 13. Se, sen kattaa osan kohdasta yhdeksän. Ja jotta tässä ei tulisi päällekkäisyyksiä, niin ehdotan, että poistetaan kohta 13. Ja olen kuullut, että muutkin ryhmät kannattaisivat tätä tarkistusta. Haluan kysyä, onko tähän vastalauseita, vastahuomautuksia? Jos joku vastustaa, niin pyydän nousemaan paikalta. En näe vastalauseita. Äänestämme näin ehdotetusta muutetusta tekstistä suullisen tarkistuksen myötä. Nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Dziękuję panu Kasa. Kiitoksia herra Kasa. Sitten esityslistalla on äänestys Rova Bowlesin mietinnöstä Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin pääoman tai, koskee EBRn nimittämistä, jäsenen nimittämistä, Jörg Asmussenin nimittämistä. Tämä on salainen äänestys. Käytämme äänestyslaitteita. Haluaisin kertoa että koneessanne on sininen valo, ei muita. E, sen jälkeen kun äänestätte, tulee sininen valo, koska on salainen äänestys. Äänestys alkaa. Czy wszyscy głosowali? Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. hyväksytty. Onnittelen herra Jörg ja valinnasta. Kiitoksia Rova Bowlesille mietinnön valmistamisesta. Also proszę. No working, e, Nie Äänestyslaite ei ole toiminut. Lähetämme teknikon välittömästi seuraavana. Suositus toiseen käsittelyyn. Takausten antamisesta Euroopan investointipankille. hankkeisiin Euroopan unionin rajan ulkopuolella. Tässä on esittelijänä herra Kalfin. Koska ei ole esitetty ehdotusta hylkäämisestä, eikä minkäänlaisia tarkistuksia. Eli neuvoston yhteinen kanta on hyväksytty tällä tavalla parlamentissa. Sitten Rova Bowlesin mietinnön äänestys Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin pääoman korottaminen Euroopan unionin kyseistä pääomasta merkitsemillä uusilla osakkeilla. Päätösehdotus. Ryhmä kompromissitarkistuksista numero yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin, komission, näin muutettu komission ehdotus äänestyksen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta äänestys, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos ja onnittelut Rova Bowsille mietinnön valmistelusta. Sitten herra Jakolina mietintö. Yhdistyneen kansakuntien ampuma-asepöytäkirjan 10. artiklan täytäntöönpano ja ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden vientiluvat ja tuonti- ja kautta kuljetusmenettelyt. Herra Jakolini halusi puheenvuoron, olkaa hyvä, esittelijä. Niin, puhun ihan lyhyesti. PK-yrityksille alhaisempia kustannuksia tällä alalla yksinkertaistamista, vähemmän byrokratiaa, selkeitä ja nopeita menettelyitä silloin, kun kyse on aseiden siviilikäytöstä. Sitten yhteistyö kolmansien maiden kanssa, korkeat turvallisuusstandardit, selkeä aseiden salakuljetuksen välttäminen ja aseiden jäljitettävyys. Meidän täytyy laajentaa näitä kysymyksiä ja tämä nyt on ensimmäinen konkreettinen vastaus kun ajatellaan, mitä kaikkea on tapahtunut Euroopassa ja viimeksi Norjassa. Meidän täytyy miettiä turvallisuusstandardeja, meidän täytyy miettiä urheilua ja myöskin harrastelijaampulijoita. Haluaisin kiittää valiokuntaa sihteeristöä ja tietysti puheenjohtaj- puheenjohtajavaltiota sekä Unkaria että Puolaa. Kiitoksia äänestämme. Kompromissitarkistusryhmä yksi puolesta. vastaan tyhjää hyväksytty. Poddaje pod głosowanie w ten sposób. Näin muutettu komission ehdotus äänestykseen puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ehdotus nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Czy wszyscy głosowali? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia, herra Jakolino. Sprawozdanie pana Moreira. Sitten herra Moreiron mietintö. Poikkeukselliset kaupan toimenpiteet Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestetään näin, muo, näin muutetusta komission ehdotuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätö, lainsäädäntöpäätöslausumaehdotus nimenhuutoäänestyksessä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia herra Moreira. Sitten äänestetään kolmesta päätöslauselmaehdotuksesta Euroopan neuvoston, Euroopan neuvoston kokouksen valmisteluihin liittyen. Neljän poliittisen ryhmän esitys, joihin ei ole tarkistuksia. Äänestämme kohta kolme kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta viisi siellä kohta kaksi Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta viisi Kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta viisi. Alakohta viisi. Yeah. Um, pierwsza część. Ensimmäinen osa. Separate fight. Niin, erillisäänestys. Yksi äänestys. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta viisi. Alakohta viisi hyväksytty. Kohta viisi, alakohta kuusi. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslausuma esitys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loput esitykset raukeavat. Sitten esityslistalla on äänestys kahdesta päätöslausumaehdotuksesta asiassa Bulgarian ja Romanian liittyminen Schengenin alueeseen. Viiden poliittisen ryhmän päätöslauselmaesitys. Tarkistus kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten tarkistus yksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten äänestetään yhteisestä päätöslauselmaesityksestä puolesta. Vastaan